uranta mietintö ja pyydän, että ensin puhuu esittelijä neljä minuuttia. Thank you, chair. Kiitos puhemies. Right to Watch kansalaisaloite oli ensimmäinen menetyksen esimerkki demokraattisesta mekanismista ja se sai lähes kaksinkertaisen vähimmäisvaatimuksen 1,8 miljoonaa allekirjoitusta. Selvää on, että tämä on tärkeä kysymys kansalaisille oikeusveteen. Ja totta kai vesien hallinta ja hoito on tärkeä huolenaihe kansalaisia, eikä sitä voi noin vain sivuuttaa. Minun on kotimaassani Iranissa puhemies, te tunnette hyvin sen maan, ja siellä on jatkuvasti hinnat nousseet ja se on johtanut protesteihin suurimpiin kautta aikojen koko maassa, vaikka kuitenkin se oli kaikkein edistysmielisimpiä keinoja laskuttaa verestä verotuksen kautta. Irlantilaisten ei pitäisi nyt joutua kärsimään kohtuuttomasta verotuksesta, kun se iskee kaikki vähäosaisimpiin. Vaikkakin Tämä hanke on ollut hyvin menestyksellinen, niin Euroopan komission vastaus oli kovin hämärä, suorastaan pettymys, eikä puhu Right to Watch kansalaisaloitteen vaatimuksiin. Siinä ei ollut tavoitetta solittavan korkealla eikä puututtu avainkysymyksiin. Tästä mietinnöstä minä olen pyrkinyt paremmin vastaamaan kansalaisille, jotka edelleen odottelevat kunnon toiminta eu puolelta. Ja todellakin valitettavaa, että komissio ei ole tehnyt mitään lainsäädäntöehdotuksia niin, että vesi olisi ihmisoikeus ja olisi oikeudellinen velvoite kautta Euroopan unionin. Se oli Right to Watch kansalaisaloitteen keskeisin vaatimus ja komissio on sen sivuttanut tähän mennessä tyystien. Minä olen halunnut tämän korjata mietinnössäni. Minä tunnustan toki sen, että vesihuolto on kansallista monopolia ja kilpailu yksityisten toimijoiden kesken ei ole toiminut, ei toimi eikä koskaan toimi. Se on julkista hyvää, eikä sitä pitäisi koskaan yrkkönä myydä. Ei siellä voittoa pidä tekemään vedelläkään. Ja mahdolliset voitot ja tulot pitäisi sijoittaa vesihuoltopalveluihin eikä osakkeenomistajille. On erittäin tärkeää, että komissio kunnioittaa jäsenvaltioiden oikeutta järjestää oma vesihuoltonsa parhaimmalla tavallaan. Ja kautta maailman me olemme nähneet, että yhä enemmän on uudelleen kuntien haltuun otettu vesihuolto, kun aikaisemmin yritykset, yritykset hoitivat sen ja nyt se on tullut julkiseen piiriin, koska yksityistäminen on johtanut niin kammottomiin virheisiin. Minä haluaisin kiintää, kiittää tuesta Right to Watch kansalaisaloitteelle ja jäsenille ja mielisyksimielisille voimille, mutta olen todella pettynyt kansanpuolueeseen, joka ECR kanssa on tehnyt vaihtoehtoisen päätöslausumaesityksen esityksen joka vie mietinnöstäni kaiken edistysmielisemmän puoleen. He haluavat oikeastaan peitellä omia puutteita, mutta kaikki kyllä tietävät, mikä heidän tavoitteensa on. He haluavat heikentää mietinnän täysin mitättömäksi. Ei siinä haluta kritisoida edes komissiota siinä, että komissio ei pystynyt vastaamaan aloitteeseen, eikä että vesi olisi ihmisoikeutena tunnustettu tai että voitaisiin myös tarjota julkista vesihuoltoa. He eivät halua komission olevan neutraali tässä, eivätkä edistä vesipalvelun yksityistämistä. Ja todellakin koko esitys suosii yksityissektoria niin, että alkuperäinen vaatimus on poistettu myös, ja se on poistettu TTIPstäkin. Mietinnöstä riisuttu niin paljon, että 37 sivua onkin nyt yhdeksän sivua. Se on enemmänkin kansanpuolueen ja Toorien tukema kannanotto ja vastoin lähes kahden miljoonan kansalaisen toiveetta. Ja siinä halutaan sulkea niiden suut, jotka haluavat taata veden ihmisoikeutena, koska tämä pitää olla parlamentin mahdollisuus nyt vastata Right to Watch kansalaisaloitteeseen, niin aika huonosti se kyllä olisi meidän kannaltamme, jos emme hyväksy tätä aloitetta. EC, kansalaisaloitteen tarkoituksena on osoittaa, että EU haluaa harjoittaa vuoropuhelua massojen kanssa. Jos tämä vaihtoehtoinen päätössalonma esitys menee läpi, niin sitten kansalaisaloitekin on kuollut ja kuopattu. Now for one minute, miss. Kiitos. Seuraavana edustaja Jakovic, yksi minuutti. Istra jedna mala euroska... Kiitoksia puhemies. Istria on pieni eurooppalainen alue läntisessä Kroatiassa. Kenties se tarjoaa hyvän esimerkin siitä, millä tavalla julkinen vesihuolto voi vastata kansalaisten tarpeisiin veden osalta. Vesihän on yksi perusihmisoikeuksista. Maaseudulla meillä on nyt sellainen tilanne, että 99 prosentilla on juomavesi käytössään julkisen vesihuoltoyrityksen kautta. Tällä hetkellä tuolla alueella on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Minä vastustan vesihuollon ja vedentoimituksen rajatonta yksityistämistä. Jokaisella kansalaisella pitäisi olla oikeus juomaveteen. Minä olen sitä mieltä, että jokaisten, jokaisen ihmisen oikeus veteen taataan vain julkisen omistajuuden kautta. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Turmes. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Fast 2 Millionen Bürger Noin kaksi miljoonaa kansalaista on allekirjoittanut tämän, eli että vesi olisi julkinen hyödyke siihen ei pitäisi soveltaa liberalisointia, kilpailua ja yksityistämistä. Eivät yritykset, vaan vesilaitokset vastaavat toiminnasta ja kauppasopimuksista pitäisi vesi ottaa pois. Näin voidaan varmistaa, etteivät suuret yritykset määrää, miten vettä voidaan kolmannessa maassa käyttää. Minä luulin, että enemmistö parlamentissa, kuten ympäristövaliokunnassa, tukisi tätä lähestymistapaa ja olen aika lailla surullinen tästä konservatiivien ja ECRn lähestymistavasta. Tässä ikään kuin langetaan yritysten virittämän ansaan. Vaaditaan nyt avoimuutta ja yksityistämistä ja että TTIPissä ja TISassa, SETassa eli kansainvälisessä kauppasopimuksessa vesikin olisi mainittuna. Toivottavasti huomenna voimme estää tällaisen tilanteen syntymisen äänestysten kautta. Kiitoksia. Kiitoksia seuraan edustaja Murais. Kiitoksia herra puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä, jossa mukana on kaikki se, mistä meillä oli mahdollisuus keskustella kuulemisessa, joka järjestettiin Tessa Lonikissa pari kuukautta sitten. Siellä käsiteltiin turvallista puhdasta juomavettä ja sen saantioikeutta. Tämä on aivan uskomattoman hieno eurooppalainen kansalaisaloite. Ja uskoisin, että komission pitäisi ö, vetää vesi aiheena pois TTIP-neuvotteluista. Euroopan ei pitäisi puolustaa vesihuollon yksityistämistä eritoten erityismuistio maissa, kuten Kreikassa. Me olemme tämän vaikutukset nähneet jo sellaisissa kaupungeissa kuin Thessalonikissa. EPPn eri tarkistukset, joilla yritetään vesittää tämä mietintö, eivät ole hyväksyttävissä. Juomavesi ja jätevesihuolto ovat kaikkien kansalaisten oikeuksia, niin kuin YK on yleissopimuksessakin on todettu. Seuraavan edustaja Forensa, yksi minuutti. signor presidente onorevoli colleghi io volevo ringraziare la collega boylan per questa importante mietintö. oikein paljon kiitoksia esittelijälle tästä erittäin tärkeästä mietinnöstä. minä olen kotoisin italiasta. yli kaksikymmentäseitsemän miljoonaa kansalaista on sen puolesta että vesi olisi jatkossakin yleishyödyllinen hyödyke. minä haluaisin että tämä kansanpuolueen aloite johtaisi tähän samaan lopputulokseen vastoin, mitä kansalaiset haluavat. Siksi on erittäin tärkeää tukea Right to Watch kansalaisaloitetta, koska siinä on kollega on tehnyt erittäin hyvää työtä. Minä uskon, että unioni ei voi enää lykätä tätä tunnustamista, koska YK on hyväksynyt sen, että vesi on juomavesi ihmisoikeus. Me olemme jo aika paljon jälkijunassa Tämä pitäisi myös täällä Euroopan unionissa hyväksyä siksi demokratian nimissä ja demokratian rakenteen vuoksi. Komission velvollisuutena oli kunnita sitä, mitä on aloitteessa vaadittu. Olin iloinen siitä, että interryhmä parlamentissa on käyttänyt myös tätä hyväkseen omassa työssään. Thank you. Kiitos. Seuraavana edustaja Arnold, yksi minuutti. Um, Kiitoksia puhemies. Minä olen yhtä mieltä hyvin paljosta siitä, mitä esittelijä sanoo. Olen yhtä mieltä siitä, että vesi on ihmisoikeus. Olen yhtä mieltä siitä, että julkisten, julkiset palvelut täytyy jättää TTIP-sopimuksen ulkopuolelle. Tästä ei pitäisi ö, näistä asioista ei siinä pitäisi neuvotella. Henkilökohtaisesti jaan monet niistä huolenaiheista, mitä täällä on esitetty, esimerkiksi vesihuollon edistämisestä koihemmissa maissa. Meillä on kansalaisaloite, jonka yli puolitoista miljoonaa Euroopan kansalaista on allekirjoittanut. Ja tänä iltana täällä kuitenkin on vain alle 15 ihmistä keskustelemassa asiasta äänestäjät ovat ottaneet meihin paljon yhteyttä tämän asian osalta. Minä olen huolestunut kuitenkin EU-varoista ja jäsenvaltioiden roolista. Minä en totta puhuakseni oikein tiedä, millä tavalla tästä äänestäisin. Oikein paljon kiitoksia. Voisin sanoa, että nukkaa yön yli asiaa mietteessäni, mutta nyt en vastausvuoro komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Speaker. Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, minä haluaisin komission puolesta kiittää Euroopan parlamenttia, erityisesti Rova Boylania mietinnöstä, joka on Right to Watch kansalaisaloitetta seurannut, koska komissio on tehnyt aivan selväksi aloitteeseen vastatessaan, että vesi ei ole kaupallinen hyödyke kuin mikä tahansa, vaan perintö, jota on suojeltava, puolustettava ja kohdeltava sellaisenaan. Veden saanti ei ole mitenkään itsestäänselvää, vaikka moni Euroopassa kyllä pitäisi sitä itsestäänselvyytenä. Komissio on aina tähdentänyt sitä, että erittäin tärkeä edellytys veden saannille on se, että me suojelemme ja säilytämme vesivoimavaroja. Tämä on peruskivenä meidän ympäristöpolitiikassamme. eu direktiivit juomaveden osalta tai jäteveden käsittelyn ohjelta tai vesipuitedirektiivi asettaneet vedenhuollon kohdalla puitteet myös voimavarojen käytön kannalta. Kuten mietinnössäkin todetaan, kaiken kaikkiaan veden saanti ja jätehuolto, vesihuolto on erittäin tärkeä globaali kysymys. 15 vuoden jälkeen vuosituhattavoitteiden julistamisesta tämä on edelleen merkittävän haaste Kuitenkin yli 700 miljoonaa ihmistä ei voi saada juomavettä osakseen. 2,5 miljoonaa miljardia ihmistä on ilman kunnon vesihuoltoa. Siksi pidän erittäin hyvänä kestävää kehitystä Korsa 6, joka pyrkii takaamaan sen, että tarjolla on kestävältä pohjalta vettä ja vesihuoltoa. Tämä on kuitenkin myös 2015 agendan ytimenä, kun puhutaan kestävyysstrategiasta. Meidän täytyy olla tässä tärkeässä osassa ulkoisessa toimissa, kuten myös omassa politiikassamme Euroopan unionin alueella. Toivottavasti me pystymme saamaan myös kaikkien kumppaneiden kanssa uutta pontta, jotta vedensaati olisi universaali oikeus lähitulevaisuudessa jo. Vielä vahvistan sen, että komissio pitää erittäin tärkeänä ihmisoikeusulottuvuutta juomaveden saannissa ja vesihuollossa, mukaan lukien EU itse. Ensinnäkin komissio tunnustaa sen, että vesi on julkinen hyödyke. Vesihuoltopalvelut ylipäätään ovat paikallisviranomaisten harteilla, koska ne ovat lähinnä kansalaisia. Toiseksi komission selvittänyt myös neutraliteettiperiaatetta. Perussopimukset edellyttävä EUn olevan neutraali kansallisisten päätösten kohdalla, jotka liittyvät vesiyritysten omistajuuteen, olivatpa sitten yksityisiä tai julkisia. Ja tämän lisäksi EUn säännöt ja luvat korostavat, että vesi on erityislaatuinen palvelu varsinkin ajatellaan juomavettä ja vesihuoltoja, ne on jätetty pois myös lupamenettelydirektiivistä, toimilupadirektiivistä ja, ja valinta on valtioiden harteilla ja se on sinällään tunnustettu. Tämä koskee myös kauppasopimuksia. EU ei ole koskaan sopimuksissa estänyt valtioita hoitamasta vesihuoltoaan tai muuta julkista palvelua, miten haluavat. TTIP-sopimus ei ole tässä poikkeus sekään. Kolmanneksi, vielä vahvistan komission sitoutumisen moniin toimiin, joiden myötä voidaan taata, että nämä periaatteet ovat edelleen politiikkamme keskiössä. Tämä vastaa myös valiokunnan mietinnön pyrkimyksiä lainsäädännön toteuttamisessa. Komissio käyttää nykyistä lainsäädäntöä ja politiikkaa jatkossa, jotta voitaisiin turvallisen juomaveden ja vesihuollon taata koko väestölle myös ympäristöpolitiikan ja perusrakennerahoituksen myötä. Ja nyt haluaisin vielä kerran tähdentää myönteistä vaikutusta, joka kansalaisten aloitteella on ollut, jota vesiasia on nyt ollut selvästi tapetilla enemmän. Olemme iloisia monista vetoomuksista komission toiminnan puolesta. Me tarkkaan mietimme tätä kun ajatellaan erilaisia toimia, muun muassa kun arvioidaan juomavesidirektiiviä ja valmistellaan veden uudelleenkäyttöaloitetta ja ruvetaan tarkistamaan vesipuitedirektiiviä. Tai ajatellen sidosryhmien kanssa käytävää keskustelua, mukaan lukien kansalaisaloitteen käynnistäjät, vertailu mukaan lukien. Lopuksi haluaisin vielä lisätä erään yhden tärkeän elementin. EUn vesipolitiikka ja toiminta viime vuosikymmenen on johtanut hyvin menestyksellisiin tuloksiin vesihuollossa ja juomaveden tarjonnassa suurelle osalle EU-kansalaisia. Edelleen on haasteita kyllä olemassa. Jäsenvaltiolla on hyvin tärkeä osa, kun on EU-lainsäädäntöä, mutta tarvitaan kohdennettua toimintaa myös komission voimin. Meidän täytyy vetää yhtä köyttä jotta noudatetaan täysimittaisesti vesilainsäädäntöä EU-ssa. Näin voidaan taata se, että juomavettä on tarjolla vesihuollon lailla kaikille kansalaisille kautta Euroopan unionin. Me tuemme vahvasti myös parlamentin pyrkimyksiä saada aikaan lisätoimintaa niin, että kansalaiset saadaan paremmin mukaan, tarjota lisää läpinäkyvyyttä. Niin ikään Right to Watch kansalaisaloite on hyvin tervetullut sinällään ja sekin huomioidaan jatkotoiminnassamme komissiossa. Mitä tulee kansalaisaloitteeseen sinällään, olen iloinen, kun voin kertoa, että tämä uusi innovaatio sitten Lissabonin päivien on toimintakykyinen ja saa kansalaiset lähemmin mukaan EU-kysymysten käsittelyyn, mutta edelleen tässä on kyllä parantamisen varaa. Mietinnössä asetuksen 211 seurannasta kansalaisaloitteen osalta. Se hyväksyttiin 2015 maaliskuun lopulla. Ja siinä kertomuksessa komissio kävi läpi myös saatuja kokemuksia näiltä vuosilta. Siellä otettiin esille useitakin kysymyksiä, jotka liittyvät, liittyvät työn kehittämiseen ja asioista käytävään keskusteluun, eli miten asia voidaan parantaa. Nyt komissio odottaa panosta sidosryhmiltä, varsinkin parlamentin valiokunta-aloitteesta aloitteisesta mietinnöstä. Tämä otetaan huomioon myös meidän analyysissamme, kun mietimme, miten voitaisiin vielä parantaa kansalaisaloitteen toimintaa niin, että väline olisi mahdollisimman vaikuttava Komissio miettii vielä jatkotyötä parlamentin kanssa näissä kysymyksissä. Ensinnäkin Right to Watch kansalaisaloitteiden seurannassa ja siinä, miten väline sinällään kehittyy. Kiitos. Thank you, Commissioner. The debate is now... Kiitoksia arvoisa komissaari. Keskustelu päättyy tähän. Äänestys toimitetaan huomenna. Istunto jatkuu huomenna.